mien kesken. Toiseksi keskustelu, joka koskee Bulgarian romanin liittymistä Schengenin alueeseen, sisältää myöskin suulliset kysymykset, joita ovat esittäneet seuraavat poliittiset ryhmät ALDE, GUE, NGL ja EFD. Kohta kolme. Keskustelu, joka koskee tilannetta Jemenissä ja Bahrainissa, tulee myös sisältämään Syyrian ja Egyptin. Ja kohta neljä komission varapuheenjohtajan korkean edustajan äh, julkilausuma tullaan sisällyttämään tämä edistyslistalle keskustelun jälkeen, joka on käyty äh, Jemenin, Bahrainin, Syyrian ja Egyptin tilanteesta ja päätösomasta äänestetään lokakuun toisella istuntojaksolla, joten huomenna ei äänestetä tästä asiasta. Keskustelu on tänään komission varapuheenjohtajan korkean edustajan julkilausuman jälkeen. Yhden minuutin puheenvuorot pidetään Ukrainan, Ukrainan kohdan jälkeen ja istuntoa jatketaan kello 22 asti tänä iltana. Torstaina Bowlesin eh, mietintö, joka koskee nimitystä tullaan siirtämään myöhemmäksi. Ja nyt, onko kommentteja? Ja nyt tulee vielä muutos, jota on ehdotettu. Golnish. Kiitoksia puhemies. Minulla on yksi huomio tämän päivän esityslistasta. Tässä on tarkoitus keskustella Jemenin ja Bahrainin tilanteesta. Ja tähän on otettu nyt mukaan myös Syyria ja Egypti. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä. Meillä ei ole näihin valtioihin suoraan otetta, mutta tällä hetkellä, hyvä puhemies, Euroopan maiden armeijavoimat Naton johdolla tappavat Libyassa viimeisiä entisen järjestelmän partisaneja. Tämä on hyvin kaukana YK on antamasta mandaatista. En tiedä kuinka paljon, kuinka paljon uhreja tähän mennessä eurooppalaiset pommit ovat aiheuttaneet siirtössä tai sen ympäristössä. Minusta tuntuu, että meidän on käsiteltävä tätä asiaa. Emme ole vain Naton ja Yhdysvaltojen aseiden kantajia. Kiitos tästä kommentista. Ja nyt siirryn Euroopan kansanpuolueen tekemään esitykseen, joka koskee määräaikaa päätösmaesityksille, jotka koskevat tilannetta, anteeksi, koskien keskustelua joka käydään tilanteesta Jemenissä, Bahrainissa, Syyriassa ja Egyptissä. Euroopan kansanpuolen ryhmä on pyytänyt, että